Euroopan varoilla koulutetaan rajavartiostoa Nigeriassa, jotta voitaisiin torjua terrorismia ja pidättää maahanmuuttajia. Ja seuraus on selvä. Ne, mitkä ennen olivat turvallisia maahanmuuttoreittejä myös naisille ja lapsille, tällä hetkellä ovat vaarallisia. Siellä kaapataan ja raiskataan ihmisiä ja on mahdotonta kulkea siellä maksamatta mafioille. Tämä politiikka edistää mafioiden politiikkaa, jonka mafia itse on suunnitellut. Maahanmuutto jatkuu, sanoivat ihmiset, jotka pakenivat Sudanin sotaa. Ja näillä ihmisillä olisi turvapaikkaoikeus Euroopassa, mutta heidät on pidätetty ja heitä on kidutettu Libyassa. Kiitos. Thank you. One Kiitos. Minuutti, edustaja Le Breton. Merci, madame la Kiitos, rouva puhemies. YK on tämä marrakesh sopimus, samalla tapaa Brysselin komissio luulee, että tämä maahanmuuttoaalto on fataliteetti, mikä hyväksyä. Jopa tilaisuus on pitää tarttua. Se haluaa helpottaa sitä kolmella toimenpiteellä, olisi mitä järkeä ensinnäkin hyväksytään Dublin 4, joka jakaisi maahanmuuttajat jäsenvaltioiden välillä tällaisen pakollisen kiitojärjestelmän kautta kaksi, perustettaisiin laillisia maahanmuuton reittejä kolme, hylät pidettäisiin nämä sisäiset rajatarkoitukset, joita moni ja se on ottanut tulleen käyttöön kahden vuoden ajan reaktiona tälle absurdille Schengenin sopimukselle. Mikä näistä ilmastonmuutoksesta ei tule onnistumaan. Ne tulevat kokemaan saman epäonnistumisen kuin Junckerin 2015 suunnitelma, jonka tavoitteena oli sijoittaa useita maahanmuuttajia ja moni jäsenvaltio on vastustellut sitä ihan oikeinkin, jotta voidaan säilyttää kansallinen identiteetti. Euroopan kansat ovat kolmaisena tietävät sen, ne eivät halua kuolla Brysselin komissio on myös kolmaisella, mutta vaikuttaa siltä, että se ei tiedä sitä. Se ei halua kuunnella Euroopan kansoja ja se tulee katoamaan. One and a half minutes for... minuuttia, Koelio. Obrigado, senhora presidente. Senhor comissário Avramopoulos. Kiitoksia, puhemies, arvoissa komission jäsen Avramopoulos, arvoisa valtiosihteeri. Tämän uuden vuoden ensimmäisten viikkojen aikana yksi ihminen on kuollut pyrkiessään Euroopan unioniin. Viime vuonna 2018 oli kaikkein tappavin yksi sadasta saapuneesta tai yrittäjästä kuoli. Ja nyt todella kun ajatellaan populistien narratiivia, niin kuviteltaisiin, että palautukset onnistuisivat, mutta ei se pidä paikkaansa. Hallitukset epäonnistuvat vuonna 2017. 37 prosenttia palautuksista toteutui vähemmän kuin aiemmin. Frontexia on vahvistettu vahvistettu ja vahvistetaan myös jatkossa. Eurooppalainen turvapaikkavirasto on tulossa ja hallitukset äh, ovat äh, laittaneet kapuloita rattaisiin, ihan niin kuin Meerakin tässä aiemmin totesi. Mitä te aiotte tehdä puheenjohtajakaudellanne? Aikooko neuvosto vihdoinkin kunnioittaa Euroopan parlamentin päätöksiä? Kyse ei ole yksinomaan niistä, jotka etsivät suojaa Euroopasta vaikuttaa. Tämähän vaikuttaa koko imagomme kaikkialla maailmassa ja rohkaisee populismia ja nationalismia. Kiitos minuutiksi edustaja Niedermüller. Köszönöm, elnök Az elmúlt hetek eseményei a földközi tengeren. Kiitoksia. Se, mitä nyt on nähty Välimerellä, niin se osoittaa, mikä nyt tämä tilanne on. Eli tietyt jäsenvaltiot pelosta tai itsekkyydestä tai muista syistä eivät ole valmiita pitämään kiinni sopimuksistaan. Tämä nyt on tilanne ja on selvää, että tilannetta ei voida ratkaista tällä tavalla. Meidän pitäisi tehdä jonkinlainen sopimus, jonka puitteissa parlamentti voisi antaa takeet siitä, että Välimeren kautta saapuvat pakolaiset jaetaan eri jäsenvaltioihin, jotka ovat siihen valmiita. Ja ne, jotka eivät sitä halua, saavat sitten antaa rahoitus- ja teknistä apua muille jäsenvaltioille. Eli pyytäisin, että komissio analysoi tätä tilannetta, jotta saataisiin aikaan väliaikaissopimus, koska on häpeällistä, jos tämänhetkinen tilanne jatkuu muutoksetta. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Vistiseinille. Minuutti. For all that all. Kiitos. Joka vuosi satoja tuhansia laittomia maahanmuuttajia tulee valtavasti Euroopan yli. Kun kuulan tätä keskustelua, täällä niin saa vaikuttelma siitä, että ihmiset tukevat näitä lainvastaisuuksia sekä näitä maahanmuuttajia että sakottajia suuri enemmistö parlamentista vaikuttaa ajattelevan, että meidän pitäisi laillistaa noin miljoonan ihmisen saapuminen joka vuosi. Nämä ihmiset eivät pysty integroitumaan Eurooppaan, kotoutumaan. Sen takia on tärkeää Tanskallekin pysyä poissa tästä kotouttamishulludesta, jota käynnissä nyt Euroopan parlamentissa ainut toimielin, joka on ollut järkevässä toiminnon on ollut neuvosto. Sen takia toivomme, että neuvosto tulee jatkamaan äh, tällä samalla linjalla, että kieltäytyy komission parlamentin hulluista erotuksista, eli että jaettaisiin tätä maahanmuuttopainetta. Meidän pitäisi lopettaa tämä laito maahanmuutto ennen kuin se repii Euroopan kahtia. For one minute, Matt. Minuutiksi edustaja Albiol Guzman. Primero Ensin äh, päätettiin päätettiin äh, sulkea rajat, jotta ihmiset eivät pääsisi tulemaan Eurooppaan. Sitten äh, päätettiin, että annetaan heidän kuolla Välimerelle ja Välimeri jätettiin sitten mafioiden käsiin. Euroopan unionilla ei ole pelastusaluksia, eivätkä äh, hallitukset anna edes kansalaisjärjestöjen pelastaa ihmisiä. Ja näin nyt sitten väitetään, että kansalaisjärjestöt tekevät väärin. Näin itse asiassa ollaan itsekin rikollisia, kun annetaan ihmisten kuolla. Kyse on uuskolonialismista euro, eurooppalaisella rahalla. Orjuutetaan ja kidutetaan keskuksissa Afrikassa ihmisiä. Euroopan unioni tekee veristen diktaattorien kanssa sopimuksia esimerkiksi Sudanissa ja valitettavasti jopa sosiaalidemokraatit hyväksyvät tämän kaiken. Kiitos. Kiitos edustaja Sami Dimek. president. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan siitä, mitä viime viikolla tapahtui. Ja kun olemme nähneet, miten 49 ihmistä oli näillä tällä aluksella ja viisi heistä oli lapsia. No, lopuksi he pääsivät sitten satamaan ja asia ratkesi. Mutta tässä on soiteltu puhelimelle – suuntiin ja toisiin, ja komission jäsen puhui Eurooppa-hengestä, kun hän sanoi, että tämä ei ole se, mitä EU puolustaa. Se, mitä tarvitaan, on kestävä mekanismo, joka pohjautuu solidaarisuuteen, ja meidän ei pidä käsitellä näitä asioita ad hoc pohjalta. olemme nähneet tilanteen, jossa suuret maat kiusaavat pienempiä maita, ja tätä ei voida hyväksyä. On tärkeää, että käsittelemme tätä asiaa uudistamalla politiikkaa. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää komission jäsentä Avramopulosta hänen sanoistaan Maltan suhteen. Ja hän on aina tervetullut Maltalle. Kiitos. Mr. Morais. Kiitos edustaja Morais, minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies. Tässä mandaatin loppu lähestyy nopeasti, ne oli vain kolme kuukautta aikaa toimia. Ja tämän deja vu tunnelma tässä on nyt pieni valtio, kuten Malta oli se valtio, no, joka on toiminut saanuttanut vastaan maahanmuuttajia silloin, kun minä aloittiin meppinä ja nyt sitten näin on taas. Ja komissio kääntyy eri jäsenvaltioiden puoleen ja sitten pitää sitä kysymys, että onko nyt väärin sanoa, että on yhteistä politiikkaa, pitääkö Dublin uudistaa vai pakettia, onko sellaista olemassakaan näitä kysymyksiä, mitä vastat tänään, ja vastauskysymyksiin on, että totta kai tarvitaan yhteinen lähestymistapa, sillä muuten Sea-Watch ja CI häpeälliset tapaukset toistuvat, yli 2000 ihmistä kuolee ja luvut vain kasvavat ja tulee jatkumaan, joten meillä on nyt kolme kuukautta aikaa toimia. Tähän tilaisuuteen pitää tarttua. Meillä ei ollut määrännöistä päätöksiä Itävalkalle ja nyt pyydän, että Romanian puheenjohtajavaltiona käyttää tilaisuuden hyväkseen. Meillä pitäisi olla määrä enemmistöpäätöksiä sopimusten mukaan Parlamentti on tehnyt kotiläksynsä kyllä. Tartutaan nyt tilaisuuteen puheenjohtaja. Meillä on kolme kuukautta aikaa. Tehdään se. Thank you. One minute. Kiitos, edustaja Radev. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tänään puhutaan Välimeren kriisistä kuitenkin nyt ei ole nähtävissä uutta kriisiä eikä ole massiivisia lukuja samaan aikaan. EU on umpikujassa, siitä me pitäisi siirtää 40 ihmistä ja tämän jälkeen kun on epäonnistuttu uudelleen sijoittamaan tuhannet paakolaiset Italiasta ja Kreikasta, tämän jälkeen kun ei ole onnistuttu uudistamaan eurooppalaista turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää, hyvät naiset ja herrat, miten nämä tulevat maahanmuuttokriisit pitäisi käsitellä, jotta sanan aikana uudistukset myös, jotta pitäisi olla selvä, selvä vastaus siihen, kuka vastaa turvapaikanhakijoista, kuka käy läpi turvapaikkahakemukset ja miten erotellaan turvapaikanhakijoiden ja taloudellisten maahanmuuttajien välillä. Mikä on tärkeää on, että tämä uudistus helpottaa valtioiden kuten Maltan, Kreikan ja Italian ja Bulgarian tilannetta ja varmistaa sen, että kaikki jäsenvaltiot olivat ne missä tahansa maa tietysti kantavat vastuunsa. Kiitos. Q, one minute. Kiitos. Minuutiksi edustaja Köster. Liebe Kollegin. Parhaat kollegat, joitain päiviä sitten kyyninen peli, jossa pelinappuloina olivat 49 ihmistä, jotka kansalaisjärjestöt olivat pelastaneet hukkumiselta. Vihdoinkin saattiin päätökseen lähes kolmen viikon jälkeen täysin traumatisoituneina, uupuneina. He pääsivät maihin Maltalla. Kun ajatellaan pelastusaluksia, niillä on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus maihin nousuun. Minä vaadin välitöntä ratkaisua. Nyt on löydettävä halukkaiden jäsenvaltioiden koalitio, joka sopii pysyvästä, kestävästä jakomallista. Edelleen neuvosto kieltäytyy parlamentin kanssa neuvottelemasta Dublin nelosesta. Tämä liittyy juuri tähän solidaarisuuteen, josta jatkuvasti puhutaan. Euroopan unionin on välttämättä käynnistettävä omaa meripelastuspalvelu, jotta tämä draama merellä päättyy. Kiitos. Edustaja Mandl. Kiitos, rouva puhemies, arvon kollegat. Missä muualla maailmassa on että näitä ihmisarvoisuuden ja vapauden arvoja koetaan samalla tavalla kuin Euroopassa. Ja tämä johtaa hyvinvointiin Euroopassa. Tämä tekee Euroopasta niin houkuttelevan. Nämä arvot tarkoittavat myös vastuuta, jota Euroopalla on maailmassa ja kantaa vastuuta vahvalle Euroopalle, joka kantaa näitä arvoja ja tämä koskee myös hädässä olevia ihmisiä. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että tarkoittaa järjestelmää, jo, jossa todellakin heikoimmat hädässä olevat voidaan ottaa vastaan Eurooppaan, eikä niin, että tuetta näitä laittomia salkuljettajia. No komissaari puhui sitä, että ei ole enää maahanmuuttokriisiä. Tämä johtuu siitä, että nämä rikolliset salakutusrit Balkanin ja Välimeren kautta ovat, niitä on saatu rajoitettua vähemmän tapauksia. Nyt myös Välimeressä on tarina. Tässä politiikassa pitää suojella ulkorajoja ja pitää ennen kaikkea nyt huolehtia kotoutumisesta Eurooppaan niille, jotka voivat tulla, jotka ovat näitä heikoimpia ja joita Eurooppa tarvitsee myös työmarkkinoillaan. Madam Kenge. Edustaja Kienge, minuutti. Grazie. Kiitoksia. Runsaan vuoden ajan parlamentissa on keskusteltu Dublinin asetuksen uudistamisesta. Se on innovatiivinen, rohkea uudistus, joka pohjautuu solidaarisuuteen. Ilman tätä uudistusta on turha kuvitella, että voisimme hallinnoida maahanmuuttoa. Jos selkeästi ei ole määritelty vastuuta ja jos ei ole taattu sitä, että kunnioitetaan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia, niin silloin Aquarius-tapaus saattaa muodostua käytänteeksi. Haluaisin kiittää kaikkia kansalaisjärjestöjä, jotka ovat mukana etsintä- ja pelastustoimissa, ja meidän täytyy toimia inhimillisellä tavalla. Meidän täytyy pelastaa ensinnäkin ihmishenkiä, ja meidän täytyy tuoda nämä ihmiset ensimmäiseen turvalliseen satamaan. Ja meillä pitää myöskin olla ihmisarvoista vastaanottoa ja meidän täytyy jakaa tämä vastuu. Ja pyytäisin, että hallitukset luopuvat demagogiasta ja toimivat perustamissopimusten mukaan ja myöskin Global Compactin mukaisesti, joka juuri hiljattain hyväksyttiin YKssa. Kiitos. Kiitos kollegat. Moni on pyytänyt puheenvuoroa, että jos puheenluettelo, tehdään parhaamme ensimmäisenä, just Lopes Aguilar arvoisa Kiitos puhemies. Neuvosto. Tämä on vaikka kuinka monessa keskustelu turvapaikkajärjestelmän uudistuksesta ja valitettavasti asia pysähtyy aina neuvostoon. Kun Lissabonin sopimus allekirjoitettiin edeltäjien toimesta, niin tuolloin sovittiin näistä asioista. Euroopan parlamentti on todennut, että meidän on huolehdittava yhdessä ulkorajoista ja oltava solidaarisia ja käsiteltävä turvapaikkahakemukset yhdessä. Eli tässä nyt kyse on neuvoston vastuusta Tarvitaan humanitaarinen, tehokas ja ennen kaikkea eurooppalainen vastaus äh, turvapaikkapolitiikkaan ja neuvosto ei ole ymmärtänyt asian kiireellisyyttä vaan sulkee silmänsä äh, kuol- välimerellä kuolleilta uhreilta ja syyttelee tästä sitten vielä äh, kansalaisjärjestöjä. Tomasic minuutti tasan. Pojedine države članice rado... Kiitos, rouva puhemies. Niin tietysti jäsenvaltiot osallistuivat niin kokouksiin Afrikan valtioiden kanssa, koska ovat myös toimivat diktatuuria vastaan. Nykyään nämä valtiot eivät enää ole operati- toimintakuntoisia. Keskushallinto enää toimii näiden valtioiden kanssa ei enää voi tehdä yhteistyötä, kun halutaan estää nämä maahanmuuttoaallot. Tarkoittaa sitä, että ei on pitänyt tehdä kaksi kertaa nämä ponnisteluja, jotta se voi suojella ulkorajojaan. Nämä salakuljettajien toiminta pitää estää, jotta saadaan maahanmuuttopolitiikka myös kuntoon, mutta maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka toimijakseen vaatii myös sen, että jaetaan nämä maahanmuuttajat kolmen ryhmän taloudelliset maahanmuuttajat, taloudelliset pakolaiset ja sitten normaalit maahanmuuttajat. Ja tietysti on tyyppisiä tarpeita sen takia, niitä ei voi laittaa samaan korin ja se on ongelma, joka pitää nyt ratkaista. Madam Vautmans. Edustaja Vautmans. Niin, kiitoksia puhemies komission jäsen. 2019 tulee olemaan hyvin tärkeä vuosi. Meidän on osoitettava Euroopan kansalaisille, että pystymme ratkaisemaan ongelmat. Ja nyt me parlamentissa pyydämme toimivaa turvapaikkapolitiikkaa. Ja arvoisa edustaja Stevens, ei Verhofstadt eivätkä liberaalit vaadi rajojen avaamista. Me ehdotamme, että lopetetaan turvapaikkashoppailu jäsenvaltioiden välillä ja tehdään yksi yhteinen turvapaikkahakemus ja se käsitellään nopeasti ja että suojellaan nämä lapsia ja estetään ihmissalakuljettajien toiminta, uudistetaan Dublin. Me tiedämme, että jäsenvaltiot eivät voi huolehtia tästä yksin. Vain Euroopan unioni voi huolehtia maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta ja ne, jotka pelottelevat ihmisiä, hävetkää. Minä vaadin nyt neuvostolta ja komissiolta poliittista toimintaa. Ryhtykää nyt siihen toimeen. Kiitos edustaja Sule. Gracias, presidenta. La... Kiitoksia. Euroopan vastainen äärioikeisto voittaa ala kaikkialla Euroopassa ja meillä on erilaisia strategioita tämän torjumiseksi. Andalusiassa äärioikeisto on saanut tukea tietyiltä partioilta ja toisaalta äärioikeisto voidaan eristää niin kuin on tapahtunut Ruotsissa. Ja toisaalta voidaan katsoa populistien lausuntoja ja osoittaa ne vääriksi, erityisesti maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä. Tämä selittää osittain sitä, että vuosikausia on puhuttu Dublinin asetuksen uudistamisesta ja vuosikausia on puhuttu turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmän muuttamisesta, mutta jäsenvaltiot eivät pysty sopimaan tästä ja tämä osoittaa, kuinka hälyttävällä tavalla solidaarisuutta puuttuu ja halua jakaa taakkaa. Eli neuvosto, luopukaa populismista ja vahvistakaa tämä uudistus. Kuuneva. Kiitos, rouva puhemies. Neljä vuotta on nyt kulunut siitä, kun maahanmuuttokriisi alkoi edelleenkin. Me tässä kinastelemme siitä, montako pakolaista ja maahanmuuttajaa kukin jäsenvaltio ottaa vastaan. Ei kyse ole siitä edes niitä siis kansalaisia, vaan pelkästään siitä, että käytäisiin läpi heidän turvapaikkahakemuksensa. Tämä on häpeäksi. Neuvostolle puheenjohtajavaltio sanoo, että ongelmat ovat nämä, nämä edelleen liikkumiset, se toissijainen liike, ja että solidaarisuus ei tarvitse sitä, että näitä ihmistä taakkaa jaetaan. Mitä solidaarisuus on? Leirirakentamista, rahan antamista, kun no, tämä toissijainen liike tulee jatkumaan, Tänne liikkuminen tulee jatkumaan niin kauan kuin ovi on kiinni. Ja sodat pitää lopettaa, jotta päästä ratkaisuun. On erittäin huonoa puhua laittomista maahanmuuttajista. Pakolaiset ihmisiä, ihmiset eivät voi olla äh, laittomia. Sodat ja asekauppa on laitonta, mutta tästä ei puhuta. Monenko naisen ja lapsen pitää vielä kuolla, ja toivotetaan nämä sodat. Thank you, colleagues. Um, I... Kiitos. Viisi puheenvuoropyyntöä vielä. Pahoittelut muille, jotka osallistuivat, mutta aika on loppumassa. Nyt anna puheenvuoro. Tai siis viisi pyyntöä oli vielä, mutta en voi antaa niitä. Nyt komissaari Avramopoulos, olkaa hyvä. Uh, just before you speak, indeed you were niin kyllä olitte yksi ensimmäistä joukossa, mutta voitte ollut, on saanut tiukat ohjeet. Se on sitten, jos tämä olisi minun päätökseni, niin tämä on tärkeä keskustelu, antaisi tälle enemmän aikaa, mutta tässä on aikapaineita ja muita paineita. Tästä nyt oli sovittu jo minua ylempänä olevan kesken, joten Ovramopoulos komissio, sen olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitos, puhemies. Kollegat, haluaisin ilmaista kiitokseni tästä hyvin ajankohtaisesta keskustelusta. Toivoisin, että sitä ei tarvitsisi käydä, mutta valitettavasti täytyy. Niin kuin totesin ja niin kuin monet teistä korostitte keskustelun mittaan, nyt on Euroopan viimeinen mahdollisuus. Me emme säästele ponnistelujamme komissio ja minä henkilökohtaisesti olemme täysin sitoutuneet yhteistyöhön teidän ja neuvoston kanssa, jotta tähän tärkeään tavoitteeseen päästään Euroopan turvapaikkajärjestelmän uudistukseen. Haluan kiittää teitä tästä selkeästä ja äänekkäästä tuestanne. Yhteistyömme jatkuu intensiivisestikin, jotta voimme saattaa päätökseen tämän hyvin kattavan työn ja vastata edustaja, niin vastaisin edustaja Innetfeltille, Sofi, kaikki ehdotuksemme ovat välttämättömiä. Tämä on kattava lähestymistapa. Minä olen pannut merkille teidän äh, huomionne ja minä tiedän kuinka äh, suhtaudutte asiaan, mutta meillä tässä on kyseessä nyt paketti. Älkäämme unohtako, että maahanmuuttoalalla kaikki toimemme liittyvät toisiinsa ja palapelin kaikkien osasten on muodostettava kokonaisuus. Euroopan unionin turvapaikkauudistus on välttämätön, kuten tuossa totesin, jotta voidaan suitsia laitonta maahanmuuttoa velanottoa, vähentää toisiasta liikehdintää ja huolehtia siitä, että turvapaikkahakemukset käsitellään nopeasti ja reilusti kaikkialla Euroopassa. Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on avainasemassa paitsi laitonten poistumisten kohti Eurooppaa osalta myöskin siksi, että voidaan estää salakuljetus, ihmiskauppa, kumppanuus ja vahvistettu yhteistyö Afrikan kumppanimaiden kanssa on työmme ydinasia. EUn Afrikka hätärahasto on jo saanut aikaan konkreettisia tuloksia. On myös varmistettava se, että kaikki Välimeren rannikkovaltiot ovat kykeneviä ja valmiit huolehtimaan kansainvälisistä velvoitteistaan, mitä etsintä- ja pelastustoimiin tulee. Keskeistä on myös palautusyhteistyö lähtömaiden kanssa ja Euroopan unionin sisällä. Ja lopuksi meidän on jatkettava toimiamme vahvistaaksemme ja hallinnoidaksemme paremmin ulkorajojamme. Tavoitteemme äh, on nyt ehdotuksen muodossa tehty. Haluamme 10 000 eurooppalaista rajavartijaa. Tätä jäsenvaltiot ovat pyytäneet ja tätä me tarjoamme ja tätä tarvitaan, jotta voidaan edistää ehdotuksia, jotka ovat lähes valmiit. Kollegat, meidän täytyy olla valmiit tulevaisuuden edessä odottamattomienkin tapahtumien edessä. Se on meidän kaikkien etujen mukaista. Ei meillä ole enää varaa järjestäytymättömiin äh, ad hoc äh, ratkaisuihin. Nyt on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Tänä vaalivuonna haluan todeta, että kansalaiset äh, arvioivat äh, Eurooppaa sen tekojen pohjalta, ihan niin kuin Cecilia sanoi, kansalaiset odottavat meitä paljon ja luottavat meihin. Ja toivon, äh, että äh, saamme nyt näissä avain lainsäädäntöehdotuksissa aikaan edistystä. Tämän tulisi olla tavoitteemme ja perintömme Euroopan tulevaisuutta silmällä pitäen. Jos komission jäsen sitten valtiosihteeri Rova Jot neuvoston puolesta. Honorable member. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tilanne, josta on puhuttu, on erittäin ikävä. Puheenjohtajavaltio tekee yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta löydämme ratkaisun, joka on ennakoitava – kansainvälisen merioikeuden mukaisesti, mitä tulee näiden laivojen vastaanottoon ja palautusmenettelyihin. Viime joulukuussa Eurooppa-neuvosto pyysi neuvostoa jatkamaan työtä aikaisempien päätelmien pohjalta, eli löytää konsensus Dublinin asetuksesta – jotta voidaan uudistaa sitä tasapainoisesti ottamalla huomioon solidaarisuus ja vastuu ja ottamalla huomioon henkilöt, jotka on pelastettu. Puheenjohtajavaltio Romania vie tätä työtä eteenpäin tältä pohjalta. Ja monina puheenjohtajakausina ponnisteluita on tehty, jotta löydettäisiin ratkaisu, jonka kaikki pystyvät hyväksymään – eri konsepteja testattiin, mutta ei ole ollut mahdollista sopia kompromissista. Kuten on jo todettu, on selvää, että sopimus pitää löytyä kattavan lähestymistavan eri osioiden osalta. Ja tälle tielle puheenjohtajavaltio Romania aikoo lähteä. Kuten totesimme, yritämme löytää järjestelyitä, jotka ovat ennakoitavia kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Ja tällä tavalla voidaan taata tehokkaat turvapaikka- ja palautusmenettelyt. Ja pidän hyvänä ratkaisua, joka löytyi viime viikolla kahteen kansalaisjärjestön alukseen. Ja asia löytyy ratkaisu komission ja jäsenvaltioiden avulla. On erittäin tärkeää, että toimimme nopeasti, vaikkakin meillä olisi vain väliaikainen ratkaisu käytössä koko Euroopan unionin ja maahanmuuttajat eivät ansaitse sitä, että tilanne jäisi ennalleen. Samalla jatkamme työtä ja uudistamme eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, joka tuo pysyviä ratkaisuja näihin tilanteisiin tulevaisuudessa. Uskon, että kaikkien näiden ponnisteluiden ansiosta voimme edetä kohti tätä tavoitetta kiitos. Thank you, madam. Uh, thank you. Kiitoksia kollegat yhteistyöstänne tässä tärkeässä keskustelussa. Keskustelu on nyt päättynyt. Esityslistalla seuraavaksi on neuvoston ja komission julkilausumat, katsaus tavallaan puheenjohtajakauteen. Ja muistuttaisin kaikille, että tässä keskustelussa ei ole sinisiä kortteja eikä myöskään menettelyä ilman puhujalistaa. Ennen kuin annan puheenvuoron kansleri Kurtselle haluaisin kiittää puheenjohtajavaltiota Itävaltaa erinomaisesta yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Haluaisin kiittää Itävaltaa myöskin siitä, että se oli mukana tapahtumassa, joka koski EUn ja Afrikan välisiä suhteita. Siellä oli edustajia EUn toimielimistä Juncker, Tusk ja näin myönteisellä tavalla saimme päätöksen tämän puheenjohtajakauden. Ja haluan kiittää myöskin Itävallan hallituksen jäseniä, jotka ovat olleet mukana parlamentin istunnoissa ja myöskin Viinissä ja Brysselissä. Eli nyt sitten liittokansali Kurz, olkaa hyvä. Arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, poliittisten ryhmien puheenjohtajat, arvoisat parlamentin jäsenet. Onpa mukavaa saada olla vieraananne jälleen täällä Euroopan parlamentissa ja tänään keskustelemassa kanssanne ja esittelemässä teille Itävallan puheenjohtajakauden tulokset. Takanamme ovat tiiviit, työtelijät, kuusi kuukautta ennen kaikkea erinomaisen yhteistyön merkeissä Euroopan parlamentin kanssa. Haluan esittää kiitokseni hyvästä yhteistyöstä komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä viimeisten kuuden kuukauden aikana. Kiitokset tuestanne puheenjohtajakaudellemme. Puheenjohtajakautemme aikana arvostimme kovasti kattavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Haluan kiittää Juliane Bugner Straussia ja Karoline Edstadleria, jotka täysistunnoissa täällä edustivat meitä neuvoston puheenjohtaja valtiona. 163 kantaneuvottelua järjestettiin, niistä saatiin aikaan 53 sopimusta. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission ponnistelujen ansiosta ja erityisesti kompromissihalukkuuden vuoksi saatiin paljon aikaa. Haluaisin kiittää Niki Masikia, eli suurlähettilästämme Brysselissä, ja Alexander Sharpikia ja molempia tiimejämme niin Brysselissä kuin Viinissäkin. Puheenjohtajavaltio on aina yksi lenkki ketjussa. Haluan kiittää Viroa ja Bulgariaa, kolmikkokumppaneitamme ja haluan toivottaa Romanialle tulevalle puheenjohtajavaltiolle kaikkea hyvää näille tuleville kuudelle kuukaudelle. Arvoisat parlamentin jäsenet, minä olin täällä heinäkuussa vieraananne ja totesin tuolloin, että me meistä kenenkään ei tulisi pitää Euroopan unionia itsestäänselvyytenä, vaan tehdä päivittäin kaikkemme sen parantamiseksi. Asiakysymyksissä käydään vaikeitakin keskusteluja, mutta aina olen ollut sitä mieltä, että useampi asia – yhdistää meitä kuin koskaan meitä voisi jakaa. Ja näin sanoisin vielä tänäkin päivänä. Euroopan unionilla on jatkuvasti haasteena se, että unionin rakenne on kovin monimutkainen ja päätöksenteko eh, kestää joskus pitkäänkin, vaikuttaa joskus jopa mahdottomalta, mutta silti meillä on niin paljon yhteistä, silti niin moni asia yhdistää meidät, että saamme aikaan ratkaisuja yhdessä. Mitään vaihtoehtoa tälle yhteistyölle ei ole. Ei ole myöskään vaihtoehtoa kompromissien tekemiselle. Viimeisen puolen vuoden aikana yhdessä teidän kanssanne olemme saaneet aikaan joitain kompromisseja ja toivoakseni näin saaneet Euroopan unionia liikkumaan oikeaan suuntaan ajankohtaisten äh, asioiden suhteen. Äh, ehkäpä nyt äh, sallitte, että aloitan puheenvuoroni puhumalla Brexitistä ja sen haasteista. Kun heinäkuussa aloitimme puheenjohtajavaltiona, halusimme tehdä kaikkemme pitääksemme 27 EU-jäsenvaltiota yhtenäisenä. Haluan kiittää komission puheenjohtajaa ja ennen kaikkea Michel Barnierta erinomaisista neuvotteluista. Me olemme näitä neuvotteluja tukeneet ja onnistuneet todella säilyttämään 27 EU-jäsenvaltion yhtenäisyyden. Ja näissä neuvotteluissa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa EU voi, ei voi itseään syyttää kyllä yhtään mistään. Olemme neuvotelleet erinomaisen erosopimuksen, joka on tasapainoinen ja olemme antaneet poliittisen julkilausuman myös tulevista suhteista. Vaikka tämän iltapäivänä äänestys brittiparlamentissa epäonnistuisikin, mm, ja edessämme varmasti olisivat vaikeat viikot ja kuukaudet, vakuutan teille, että me neuvostossa, komissiossa ja parlamentissa puhallamme yhteen hiileen ja kaikki huolehdimme 27 jäsenvaltion yhtenäisyydestä ja Itävalta tulee tämän linjan tukemiseksi tekemään kaikkensa myös jatkossa. Brexitin lisäksi keskityimme turvallisuuteen, laittoman maahanmuuttoon, toiseksi hyvinvointiin ja kilpailukykyyn ja kolmanneksi naapurustoomme, sillä jos haluamme Euroopan turvallisuutta, meidän on puolustettava myös vakautta naapurustossamme. Ensin turvallisuudesta ja maahanmuuttopolitiikasta, asioiden jäädyttämisestä huolimatta ja erimielisyyksistä huolimatta olemme tehneet sopimuksia muiden maiden kanssa, ennen kaikkea Egyptin kanssa, mutta myös muiden, ja olemme huolehtineet siitä, että meripelastus toimista huolehtivat paitsi eurooppalaiset alukset, ja tämähän johtaa sitten automaattisesti matkalippuun Eurooppaan, mutta nyt myös Egyptin rannikkovartiosto ja muut ää, huolehtivat meripelastustoimista ja palauttavat ihmiset sitten takaisin Egyptiin ja muihin rannikkovaltioihin. Näin ollen Euroopan tulee nyt 95 prosenttia vähemmän ihmisiä kuin vuonna 2015. Ja tärkeää on paitsi näiden saapumisten väheneminen myös se, että kuolinuhreja Välimerellä on huomattavasti vähemmän. Keskinen Välimeren reitti, Italian reitti on de facto suljettu viime viikkoina eh, maahan tuloja ei eh, ole ollut juurikaan. Sisäministerit eh, ovat myös varmistaneet Frontexin mandaatin vahvistamisen. Frontex voi jatkossa tehdä entistä enemmän yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Tämä on tärkeää, samoin myös äh, sen rooli palautuksissa. Ja mitä tulee Frontexin henkilöstöön, me edelleen äh, ja myös jatkossa tuemme komission ehdotuksia ja pyytäisin myös teitä puhumaan äh, hallitusten edustajien kanssa, hallitusten päämiesten kanssa joitain heistä tulee vielä vakuuttaa asiasta. Mitä tulee ähm, tähän jakoon, me olemme äh, pyrkineet äh, huolehtimaan siitä solidaarisuuden äh, pohjalta ja haluaisin kiittää komission jäsentä puheenvuorosta, jossa suhtautui myönteisesti ehdotukseemme. Sitten ajatellaan hyvinvointiamme, hyvinvointivaltiota. Me olemme halunneet vahvistaa kestävällä tavalla sisämarkkinoita ja mm, digitaalisia sisämarkkinoita koskevat ehdotukset saatiin hyvin maaliin, esimerkiksi kyberturvallisuus tai radiotoiminta – asetus. Samoin sitten äh, olemme mm, käsitelleet äh, nettijättiläisten äh, tilannetta. Todellinen mm, päätös antaa vielä odottaa itseään, mutta mutta pyytäisin teitä nyt auttamaan meitä vakuuttamaan ne jäsenvaltiot, jotka suhtautuvat ansioon vielä jossain määrin skeptisesti epäilleen. Kestävyys on meille Itävallassa äärimmäinen tär- äärimmäisen tärkeä asia ja iloitsenkin kovasti siitä, että saatoimme eh, kieltää eh, tietyt muovituotteet, eh, myös vähentää niin henkilöautojen kuin raskaiden hyötyajoneuvojenkin hiilidioksidipäästöjä. Näissä asioissa Euroopan parlamentin kanssa toimitettiin erittäin onnistuneet kolmikantaneuvottelut. Samoin sitten syöpää aiheuttavat aineet ja Euroopan työpaikkaviraston luominen ovat asioita, jotka haluan puheenvuorossani nostaa esiin. Todellinen, vahva Eurooppa, kilpailukykyinen Eurooppa, tarvitsee luonnollisesti myös modernia talousarviota, mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen ja siitä käytäviin neuvotteluihin, niin kyllä minä alussa olin varsin epäileväinen menestyksen mahdollisuuksien suhteen. Ja komission puheenjohtaja sai minut kuitenkin sitten täysin voimin mukaan tähän työhön ja on kyllä myönnettävä, että menestys on huomattavasti suurempi kuin mitä olisin äh, alun alkaen voinut kuvitellakaan. Näin sitten joulukuun neuvoston äh, kokouksessa saatoimme äh, antaa oman ehdotuksemme ja toivon, että monimuotista rahoituskehystä koskevat neuvottelut saadaan nyt sitten kunnolla käyntiin. Kolmas painopistealue, jonka alussa mainitsin, eli naapuruspolitiikka. Itävalta on hyvin kiitollinen siitä, että Länsi-Balkan on jälleen päässyt EUn huomion keskiöön. Länsi-Balkanin kehitys on hyvin myönteistä, esimerkiksi Makedonian nimikistan ratkeaminen ja sitten kahden neuvotteluluvun avaaminen Serbian kanssa ja yhden Montenegron kanssa. Nämä ovat tärkeitä asioita alueen eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Toivon kovasti, että Romania ja eh, sitten eh, eh, tulee säilyttämään Bulgaria jo käynnistämään keskittymisen erityisesti länsi, erityisesti Balkanin alueeseen. Sitten Afrikan unionin kanssa olemme tehneet yhteistyötä, pyrkineet korostamaan Afrikan taloudellista kehittymistä kestävällä pohjalla ja investointien alalla emme haluaisi jättää Afrikkaa vain kiinalaisten investoijien käsiin. Olemme saaneet afrikkalaisilta kovasti myönteistä palautetta. Haluan kiittää kaikkia, jotka teitte mahdolliseksi Afrikka-foorumin järjestämisen. Erityisesti kiitän tästä puhemies Tajania. Itävallan äh, tasavallan äh, historia, ähm, antisemitismin, antisionismin äh, torjunta on tärkeä asia. Viinissä joulukuussa järjestettiin ensimmäinen tilaisuus alalla kaikkien juutalaisten mm, edustajien kanssa yhdessä. Ja haluan kiittää muita neuvoston jäseniä tuesta. Kun ajatellaan, että juutalaiset eivät tunne oloaan kaikissa jäsenvaltioissa enää täysin turvalliseksi, niin meidän on todella päättäväisesti torjuttava juutalaisvastaisuutta Euroopan unionissa kaikkialla. Hyvät naiset ja herrat, haluan myös esittää kiitokseni komissiolle, erityisesti komission puheenjohtaja Junckerille, ja Euroopan parlamenttia. Haluan kiittää ennen kaikkea puhemies Tajania. Haluan kiittää kaikkia hallitusten ja valtioiden päämiehiä kaikkialla Euroopan unionissa rakentavasta yhteistyöstä puheenjohtajakautemme aikana. Me olemme pyrkineet antamaan panoksemme Euroopan unionin vahvistamiseksi ja olemme pyrkineet löytämään kompromisseja ja saamaan aikaan kestäviä ratkaisuja. Iloitsen kovasti siitä, että näin monella alalla tässä onnistuimme ja lupaan teille, että Euroopan unionin vahvistaminen tulee myös jatkossa olemaan Itävallalle sydämen asia. Ja kun täällä nyt ehkä vaalikampanja jo hiukan tuntuu siellä täällä, niin haluan toivottaa teille kaikille, jotka asettaudutte jälleen ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa, onnea ja menestystä ja toivon, että vaalikampanjan aikana käydään asiallista keskustelua Euroopan tulevaisuudesta. Ja toivon, että tuo keskustelu on sävyltään äh, toinen toistaan kunnioittavaa, koska tämän Eurooppa ja sen kansalaiset kaikissa jäsenvaltioissa ansaitsevat. Kiitos hyvästä yhteistyöstä tämän puolivuotiskauden aikana ja kaikkea hyvää Euroopan unionille jatkossa. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja myöskin siitä, että selkeästi vastustatte antisemitismiä. Parlamentti haluaa puolustaa uskonnonvapautta ja uskontojen välistä vuoropuhelua. Eli kiitos tästä työstä. Ja tulevina päivinä tulemme muistelemaan holokaustia täällä parlamentissa. Ja sitten Euroopan komission puheenjohtaja Juncker, olkaa hyvä. Monsieur Euh, le Puhemies, hyvää huomenta, buongiorno, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, arvoisa liittokansleri, rouva ministeri ja muut Itävallan hallituksen jäsenet, suurlähettiläs. Teillä oli suuri merkittävä rooli siinä, että puheenjohtaja kautta onnistui, hyvät naiset ja herrat ei minun kannata toistella nyt sitä, mitä liittokansleri tuossa jo sanoi. Tässä pistettiin puheenjohtajan puheenjohtajakauteen, se oli menestyksekässä. Tässä päästiin useisiin sopimuksiin neuvoston ja, puh- ja neuvoston ja komission välillä. Tässä työstettiin yli 100 kokonaisuutta ja 73 sopimusta parlamentin kanssa – saatiin aikaan. Minulla on kyllä kokemusta näistä asioista ja voin nyt tässä verrata sitä, mitä Itävalta saa aikaan suhteessa siihen, mitä muut saavat aikaan joissa, tai tilanteissa, joissa nämä tavoitteet ovat korkeammilla. Mutta mielestäni tämä Itävallan tulos joka suhteessa on loistava yhdellä poikkeuksella. Olisin toivonut, että että tavallaan hallitus olisi nyt tässä YK maahanmuuttosopimuksen puolesta äänestänyt liittokansleri Sebastian tietää. Tämä, kyllä, olen puhunut tästä useasti hänen kanssaan. Olisi ollut toivottavaa, että neuvoston puheenjohtaja olisi mennyt tässä oikeaan suuntaan eikä olisi lähettänyt negatiivista viestiä. Mutta totun nimissä pitää sanoa, että Itävalta ei ollut ainut valtio, joka, hyl- joka vastusti tätä YK-maahanmuuttosopimusta. En tätä ymmärtänyt, en edelleenkään tätä ymmärrä, minkä takia näin kävi. Mutta no, oli tämä heikko hetki, mutta sen lisäksi komission puheenjohtajana minulla ei ole mitään moitteita esittää Itävallalle puheenjohtajakaudestaan koskaan sitä mieltä, että suhteessa muihin moniin edeltäjiin ja moniin näkönäkymiin tämä oli puheenjohtajuuskausi, joka oli arvonsa mukainen. Joten ehdottomasti näkemystä katsona olisin toivonut tai toivoisin enemmän puheenjohtajat toimisivat samalla tapaa, toimisivat yhtä johdonmukaisesti kuin mitä Itävalta toimi kuuden kuukauden aikana. Minä itse asiassa nautin tästä kovasti, että komissio komissio sai, pystyi luottamaan Itävallan valmiuteen myös viedä eteenpäin näitä Brexit-neuvotteluja ja siis näitä 27 jäsenvaltion yhteistä kantaa, koska tosi kun ajatellaan tätä keskustelua ei käydä vain neuvostossa, vaan myös työryhmissä, jossa Itävaltaisesti selvää linjaa ja vei sitä eteenpäin. Ja ansaitsee tästä tunnustusta, kyllä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Itävalta puheenjohtajakaudellaan ja Sebastian tämä mainitsikin jo. No siis eh, turvallisuus- ja ulkorajakysymyksissä äänestitte puolesta. Täytyy sanoa, että komission etukset ulkoraja turvallisuudesta on käyty läpi yhteistyössä tavallaan liittokansan kanssa alun perin ajattelimme, että vuoteen 2000X mennessä olisi 10 000 henkilöä valmiina noihin joukkoihin, mutta Itävallan liittokansan mukaan tämä ei ollut sopiva toimi, mutta nyt se mitä voidaan todeta on, että Itävallan liittokansari ja komission puheenjohtaja ovat nyt vieneet sitä, mitä moni halusi alun alkujaankin, ja Itävalta puheenjohtajuuskaudellaan yritti eri neuvoston kokoonpanoissa pitää tätä ideaa elossa. Huomaatte, että olen flunssassa, on hyvä uutinen teille, koska en voi puhua sen pitempään kuin mitä ääneni kestää. Näin ollen haluaisin vielä kerran nyt sitten puhua siitä, että kaikki vaativat meiltä, että teemme enemmän raja-asioissa. Teemme sen, mikä on mahdollista, ja niin on tehty kansallisen kanssakin. Mutta voidaan vain pitäytyä siinä, mitä on sanottu ja vaadittu, ja sitten niin tehdään, tai sitten pitää pitää suu kiinni, kun on kyse tärkeistä kysymyksistä, jos ei ole mitään rakentavia ehdotuksia. Joka tapauksessa kiitos Itävallalle liittokansa siitä, että tuitte komission ehdotuksia. Olen kiitollinen myös siitä, että että toisin kuin mitä aluksi ajateltiin kysymyksissä työmarkkinaviranomainen pääsin eteenpäin. Muistan että hyvin Sebastian, että kävin kanssasi tästä keskustelua ja pyysin ystävällisesti sanoa menetämään näitä kysymyksiä. Ja Itävalta teki näin kaudellaan, toisin kuin mitä muuta ajattelut etukäteen. Ja olen kiitollinen siitä, että nyt meillä on pankkiviranomainen ollut ja nyt sitten on myös tuossa tuo työ, se oli viranomainen, tai eurooppalainen työviranomainen. Joskus saatiin ajatella, että EU olisi tämmöinen vasta, mutta myös työntekijöillä on oikeus suojeluun, pitää suojella pankkia, mutta myös työntekijöitä, ja tätä vietiin eteenpäin Itävallan puheenjohtajuuskaudella. Äh, monivuotinen rahoituskehys, finanssin näkymät, niin kiitos Iitä Valalle tehdystä työstä. Liittokanslerihan viittasi jo siihen, että kaudellanne onnistuttiin siinä, mitä aikaisemmin vuosina ei saatu aikaan. Eli neuvottelulaatikot, niitä saatiin vietyä eteenpäin, jotta neuvostoparlamentti, no Parlamenttihan tässä joskus nopeammin kuin neuvosto, mutta nyt sitten saatiin aikaan neuvottelupohja, joka sallii meille sen, että voidaan finanssinäkymissä edistyä sillä tapaa, kuin mitä tarvitaan, jotta lokakuussa sitten saada nämä lopulliset päätökset aikaan. Tältä osin voin vain kehua Itävallan toimintaa. Tiedetään, miten hankala nämä kysymykset ovat. No se, mitä haluaisin sanoa, on, että Itävalta on kaudellaan vienyt eteenpäin näitä palasia hyvin, jotta nämä finanssiperspektiivi edustukset on osattu viety eteenpäin. Olen kiitollinen Itävallalle myös selkeistä selvistä sanoista. Juutalaisvastaisuuden osalta en olisi ikinä ajatellut, että tämä olisi tapahtunut elämän aikana vielä näin, että juutalaiset joutuvat pelkäämään uskontonsa takia. Ja Itävallalla on erityiset syynsä toimia tässä ja torjua juutalaisvastaisuutta. Olin Viinissä joten kuukausia sitten ja Tapasin myös heidän edustajiaan. Sanoin heille, ettei Euroopassa ole tilaa muukalaisvihalle, juutalaisuudelle ja rasismille. Itävalta on myös ryhtynyt sanoista tekoihin ja osoittanut, että olemme todellakin halunneet torjua